Hyvät kollegat, minulla on suuri ilo ja suuri kunnia, hyvät naiset ja herrat, voidessani ilmoittaa teille, että kokous teki juuri äsken, toi parlamentin elinten ehdotuksesta myöntää kollega Zaimille Saharov-palkinnon. Hyvät naiset ja herrat, Malala on nuori neitokainen, te tunnette hänen kohtalonsa. Hän on nuori tyttö, joka kasvaa Pakistanissa Tsvatlaaksossa, jossa väkivalta vallitsee. Hän kuitenkin nousi vastarintaan tätä väkivaltaista miesrintamaa vastaan. Hän oli rohkea ja uskalsi sanoa, että minä käyn koulua. Minä haluan saada yhtäläiset oikeudet myöskin tyttönä tässä yhteisössä. Tämä rohkaisi muitakin tyttöjä. Hän rohkaisi kokonaisen nuorten ryhmän, nuorten naisten ryhmän tässä laaksossa ajamaan omia asioitaan, olla pelkäämättä. Ja tämä rohkeus johti siihen, että nämä inhottavat rikolliset ampuivat tätä tyttöä tarkoituksenaan tappaa hänet. He eivät halunneet tappaa ainoastaan Malalan, vaan myöskin hänen kantamaa henkeä. Mutta onneksi hän selviytyi tästä iskusta. Ja jokainen, joka on seurannut Malalan kohtaloa, ja jokainen, joka on nähnyt, miten tämä tyttö toivuttuaan on jatkanut taisteluaan ilman, että olisi pelännyt. Päinvastoin huomioi, huomaten, että maailmanlaajuisesti häntä rohkaistaan jatkamaan tällä tiellä, niin hän on vain jatkanut. Ja jos olette seuranneet tätä hänen elämäänsä, niin varmaankin olette yhtä lailla ihmeissänne. Hyvät kollegat, me olemme todellakin kiitollisia tästä päätöksestä, että Malala Stalinalle osoitetaan kunnioitusta tällä tämän palkinnon myöntämisen myötä. Kyse on myöskin asenteesta, Euroopan parlamentin asenteesta. Osoitus siitä, että miehet ja naiset ovat kaikkialla tasavertaisia. Kaikki naiset ja tytöt, jotka taistelevat oikeuksiensa puolesta, tietävät, että heillä on Euroopan parlamentti takanaan ja tukenaan. Olen ylpeä siitä, että tämä päätös tehtiin ja olen iloinen. Minä uskon, että me kaikki olemme iloisia tästä. Ja en voi malttaa odottaa marraskuista täysistuntoamme, kun voimme ojentaa Malalalle tämän palkinnon. Minä uskon, että se tulee olemaan parlamentin yksi sen kohokohdista. Ja saanen lisätä vielä, hyvät naiset ja herrat, että tämän nuoren tytön taistelu ei ole taistelu, jota voitaisiin verrata meidän tekemäämme ja käymäämme taisteluun. Kyse on nuoresta, kasvavasta nuoresta, joka henkensä uhalla taistelee. Hän on 11-vuotias. Hänelle sanottiin, että me tapaamme sinut, koska sinä haluat käydä koulua minkälaista rohkeutta kaivataan ja tarvitaan, jotta uskaltaa vastustaa tällaisia ihmisiä. Tämä on esimerkki siitä, että Malala on tämän vuosisadan esikuva. Hyvät naiset ja herrat, 11 kertaa vietetään tänään kolman rangaistuksen vastaista merkkipäivää. Jo vuosikymmenten ajan olemme taistelleet kuolemanrangaistuksen poistamisen puolesta. Eurooppalaiset ovat yhtä lailla vakuuttuneita siitä, että riippumatta siitä, miten karmeasta rikoksesta on ollut kyse, niin sitä ei saada kostaa toisella tapolla.